nämä tässä sanossa hyväksytyt pääsemättä välittämään niissä mainitulle henkilöille ja elimille. Kiitän teitä, että olette vielä täällä neljä viisi kollegaa. Haluan kiittää